me siirrymme nyt äänestämään ja äänestys on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen tuohon juhlaistuntoomme asti, joka pidetään 15 minuutin kuluttua ja toinen osa tuon juhlaistunnon jälkeen. Siirrymme äänestämään kohesiopolitiikkaa koskevasta mietinnöstä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sen jälkeen Omar J. mietintö syrjäisimpien alueiden potentiaalin optimoiminen, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme äänestämään. Niin. No, zum Bericht Teura. Teura, mietintö. Ainoa äänestys, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi Debakkerin mietintö ja puheenvuoro on esittelijällä. Herra Debakker, olkaa hyvä. ALDE-ryhmän puolesta haluaisin pyytää, että tämä äänestys siirrettäisiin 177 säännön mukaisesti huhtikuun osa täysistuntoon. Kiitokset. Ja nyt pyydän yhden puoltavan puheenvuoron. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron tämän esityksen puolesta? Ei kukaan. Onko joku, joka haluaa vastustaa? Ei kukaan. Ja näin äänestämme, ketkä ovat tämän esityksen puolesta ja vastaan tyhjää. Esitys on hyväksytty. Ja näin äänestys jää tänään äänestyslistastamme pois. Salafranka puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin seuraavana. Weber-mietintö, poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus EU ja Costa Rica ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme äänestämään Bervange Beresin mietinnöstä. äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Seuraavana yhteistä arvonlisäverojärjestelmää koskeva mietintö Strejček nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Siis, Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavana Rova Hybnerin mietintö. Tämä on nimenhuutoäänestys, äänet puolesta. Anteeksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana toinen Rova Hybnerin mietintö. Kyseessä on majotteen soveltaminen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavana rouva Ana Gomesin mietintö. Ei nimenhuutoäänestystä, äänet puolesta. Pyydän käsimerkkiä ja vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavana toinen rouva Gomesin mietintö, ketkä ovat sen puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja vielä kolmas rouva Gomesin mietintö puolesta. Pyydän näyttämään vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt rouva Renate Zomerin mietintö Kyseessä on EUn ja Turkin välinen sopimus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavana, niin herra kollega, Callaghan. The next vote on extension of one force. Seuraava äänestys Niin, tätä vastaan pitäisi äh, äänestää, koska tämä on jälleen yksi hyökkäys kohti meidän kansakuntamme. Tämä huolenaihe on perusteeton ja siksi siirrymme äänestämään. Nimenhuutoäänestys. Pyydän anteeksi. Russa Tomacik, olkaa hyvä. Hvala lijepa Poštovani gospodine predsjedavajući... Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin vedota yksi neljäkymmentä kuusi kohtiin yksi ja kaksi menettelysäännöissä ja vastustaisin artiklan neljä yksi neljä seitsemän soveltamisesta. Kohdassa F puhutaan kroatian kielen käytön myöhäistämisestä tässä instituutiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että kroatian kieli, vaikka se on virallinen kieli, tulee kohdelluksi toissijaisena kielenä. En voi hyväksyä tätä, koska uskon, että vuosi sen jälkeen, kun Kroatia on liittynyt jäseneksi ja seuraavan parlamenttikauden perustavaan istuntoon asti on aivan riittävä aika, jotta voidaan katsoa, että kroatian kieltä voidaan käyttää täysimääräisenä EU-kielenä. Voin kertoa teille, että olemme ottaneet kaikki nämä huolenaiheet puhemiehistössä huomioon. Tämä huolenaihe on perusteeton ja siksi siirrymme nimenhuutoäänestykseen, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty siirrymme äänestämään Kasinin mietinnöstä. Meillä on tarkistus kolme. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äh, tarkistus ykkönen raukeaa. Nyt nimenhuutoäänestys tarkistuksesta neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi raukeaa ja näin koko mietintö nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme äänestämään El Hadrauin mietinnöstä. El Khadrawi, kyseessä yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue. Minulla on 68 tarkistusta valiokunnasta nimenhuutoäänestyksellä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9. Käsimerkillä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 32 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Hyvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Olen pahoillani. Tarkistus 37. Valiokunnasta kahdessa eri osassa. Ensimmäinen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin. Check. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt tarkistus 47, jälleen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin tarkistus 74 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 82 osassa niistä ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 ja 91 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestys alkaa. Tarkistetaan siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistukset 93-95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 sama enemmistö kuin aluksi. Ja nyt 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57, 57. Tämä oli aivan yksiselitteisen selvää. 99 seuraavana puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte tarkistaa? Hyvä on. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Ja seuraavana 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavana 123 CP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 ja 125 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty korjaan. Tarkistetaan. Hyvä on. Hyväksytty. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt pyytäisin teitä todella nostamaan selkeämmin kätenne merkiksi, koska nämä kädet ovat välillä varsin matalalla. Seuraavana 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavana tarkistus 68 valiokunnasta puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 106 nimen huutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 82 valiokunnasta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja tarkistus 46 valiokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme komission ehdotuksesta nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Mm-hmm. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja näin lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Angenommen. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja nyt keskeytämme äänestyksen kello 12.30 asti. Kuulemme tässä välissä Tsekin tasavallan presidentin puheen.